Me kuulemme komission varapuheenjohtajaa, unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa liittyen Turkin jännitteitä aiheuttaviin toimiin Kyproksen tasavallan yksinomaisella talousvyöhykkeellä. Ensinnä puheenvuoron saa komission jäsen Haan. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja hyvät parlamentin jäsenet. Olen seurannut hyvin läheltä viimeaikaisia tapahtumia Kyproksen tasavallan yksinomaisella talousvyöhykkeellä sekä toimien vaikutuksia alueella laajemminkin. Olemme hyvin tietoisia huolenaiheestanne ja olemme saaneet todella tästä mm, kysymyksiä parlamentin jäseniltä. Ensinnäkin Euroopan unionin kanta-asiassa on täysin selkeä aiemmista neuvoston päätelmistä. Se löytyy samoin komission viimeisimmästä Turkin laajentumisedistyskertomuksesta ja myös viimeisimmistä neuvoston päätelmistä lokakuulta. Kuitenkin tämä EUn kanta on hyvä tässäkin vielä toistaa. Euroopan unioni tukee jäsenvaltioidensa itsemääräämisoikeutta ja oikeutta tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja käyttää luonnonvaroja EU-yhteisön säännöstön mukaisesti sekä kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Euroopan unioni tuomitsee kaikki rikkomukset, jotka saattaisivat lisäksi aiheuttaa ongelmia naapureiden välille. Nyt odotamme Turkilta, että se kunnioittaa Kyproksen oikeutta sen yksinomaisella talousvyöhykkeellä. Nyt ei saa tulla lisätoimia tai puheenvuoroja, jotka lisäävät jännitteitä. Nyt on kaikkien osapuolten edun nimissä vähennettävä näitä jännitteitä ja toivomme, että Kyproksen luonnonvarojen käyttö sekä myös näiden vienti voivat jatkua niin, että tästä hyötyvät kaikki kyproslaiset. Tämän iltainen keskustelu ennen kaikkea osoittaa, että että eh, Kyproksen eh, kreikkalaisten ja turkilaisten yhteisöjen tulisi saada aikaan sovinto. Eh, mielestäni tilanne on kiireellisempi kuin koskaan. Ja nyt käyttäisinkin tilaisuutta hyväkseni rohkaistaakseni kaikkia sidosryhmiä luomaan myönteisen ilmapiirin niin, että kaikki hyötyisivät asiasta. Tämä kiista on jatkunut liian pitkään ja katsomme, että kun puhutaan näistä öljyresursseista, niitä täytyy käyttää mahdollisimman taloudellisella hyvällä tavalla kaikkien kyproslaisten hyödyksi. Ja kun yhteinen julkilausuma 11. helmikuuta annettiin näistä siirtokuntaneuvotteluista, niin Ähm, tämä oli myönteinen viesti ja nyt pyydämme molempien äh, osapuolten, molempien yhteisöjen johtajia jälleen saman pöydän ääreen mahdollisimman pian niin, että saataisiin tehtyä tietä äh, kestävälle ratkaisulle, joka hyödyttää kaikkia. Euro, yhtä, yhdistynyt YK on samoin vedonnut osapuoliin, että ne palaisivat neuvottelupöytään ja pyrkisivät saamaan aikaan aitoa edistystä. Euroopan unioni tukee myös näitä pyrkimyksiä voimakkaasti. Turkista yleisemmin vielä pari sanaa. Kyse on maasta, jonka täytyy kunnioittaa demokraattisia standardeja ja käytäntöjä ilman varauksia. Me todella toivomme, että voimme tähän luottaa ja voidaksemme tähän luottaa, meidän on syvennettävä ja lähennettävä suhteitamme Turkkiin. Ja minulle komission jäsenenä tämä on yksi avain tehtävää. Ylipäätään ulkopolitiikan alalla meidän on lisättävä vuoropuhelua jotta voimme yhteisiin haasteisiin vastata yhdessä kumppaniemme kanssa niin, että kaikki kansalaiset hyötyvät erityisesti esimerkiksi tulli syventämällä ja pyrkimällä viisumi- ja maahanmuuttokysymyksissä saamaan aikaan edistystä niissäkin. Minä haluan vankat hyvät suhteet Turkkiin. Tämä on molempien osapuolten edun ja hyödyn mukaista. Rouva puhemies, parlamentin jäsen, että haluan todella vakuuttaa teille, että tämä asia on minulle hyvin tärkeä. Seuraan sen kehittymistä hyvin tiiviisti ja ymmärrän huolenaiheenne. Tänään Ankarassa on käyty vuoropuhelua korkean tason, virka, korkealla virkamiestasolla Turkin ja EUn välillä – asia on kiireinen ja edistystä. Tässä Kypros-kysymyksessä pyritään nyt todella saamaan. Minä olen itse yhteydessä Turkin hallitukseen, jotta voisimme nähdä, miten asiat saataisiin ratkaistua mahdollisimman hyvin. Rouva puhemies, arvoisat jäsenet, kiitoksia ja nyt mielelläni kuulen teidän kantanne näihin asioihin. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Nyt puheenvuoro on saavat ryhmien edustajat ensin kansanpuolueen puolesta puheenvuoronsa herra Brock. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat komission jäsen tässä osui aivan naulan kantaan, kun ajatellaan näitä mahdollisia varantoja alueella. Niissähän on valtavasti potentiaalia kaikille alueen maille. Ja jos tässä liikaa riidellään, niin kaikki häviävät ja sitten äh, tässä voi syntyä vieläkin huomattavasti huonompi tilanne. Eli nyt täytyy kaikkien keskustella keskenään, jotta löydetään sellainen ratkaisu, joka on kansainvälisen oikeuden mukainen. Ja tietenkin kyproslaisille jäsenille voi myöskin todeta, että kun tällaisia, jos joku tekee, toteuttaa vaikkapa porauksia heidän alueellaan, niin se on tietenkin ää, rike, onpa Turkki sitten Unklosin jäsen vaiko eikö. Mutta jos ei ole, sen tulisi liittyä mitä pikimmin. Ja mielestäni YK on aivan oikeassa ja todetessaan, että molempien yhteisöjen, kyproslaisten yhteisöjen tulee voida hyötyä näistä luonnonvaroista oman koonsa mukaisesti. Tästä Turkin hallitus ja EU ovat samaa mieltä ja tämähän on ihan kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaista. Kuitenkin tämä täytyy toteuttaa avoimuuden nimissä, mitä suurimman avoimuuden nimissä, niin että käydään vuoropuhelua ja pyritään löytämään yhteinen ratkaisu. Tämä on tärkeää, jotta itse konflikti saadaan ratkaistua, konflikti, joka liittyy siis saaren jakoon että saari saataisiin äh, viimeinkin äh, yhdentymään. Tämä on hyvin tärkeä kysymys Euroopan unionille äh, ja tietenkin myös tärkeää energia-alalla. Olisi tyhmää jättää ratkaisua etsimättä. Siksi meidän täytyisi pyrkiä tukemaan kyproslaisia, jotta he saavat oikeutta, mutta samalla löytämään ratkaisu neuvotteluissa Turkin kanssa, jotta saadaan oikein hyvä ratkaisu. Kiitoksia. Kiitos herra Brock. Ja seuraavaksi herra Postinaru SD-ryhmän puolesta. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Kiitos, puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja. Mielestäni on erittäin tärkeää, että päästään ratkaisuun tässä ja tämän päätöslauselman tiimoilta. Me olemme erittäin huolestuneita tästä, mitä Turkki on tehnyt Kyproksen eli yhden jäsenvaltion yksinomaisella talousalueella. Sen on loputtava välittömästi. Meidän täytyy pyytää Turkkia noudattamaan kansainvälisen oikeuden sitoumuksia ja sääntöjä, mutta myös ajatellen, että maa on ehdokas maan asemassa EU-hun. Ja kaiken lisäksi se rikkoo Euroopan unionin alueita merellä. Meidän täytyy epäröimättä puuttua asioihin. Olemme varmoja siitä, että Turkin kanssa käytävä vuoropuhelu jatkuu ja johtaa myös tuloksiin molemman osapuolen hyväksi. Turkki on tärkeä strateginen kumppani Euroopan unionille ja siksi jo, Turkki varmasti pitää kiinni suhteestaan Euroopan unioniin ja olemalla yhteistyökykyinen se saa myös takeita tulevaisuudestaan. Haluan vahvistaa ryhmämme tuen neuvotteluille osien yhdistämiseksi Kyproksen eri osien kesken. Öljyn hyödyntämisen on tultava molemman yhteisön hyväksi, siis koko Kyproksen hyväksi. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Tanok madam president the recent maritime incursion kyproksen merialueen loukkaus turkin toimesta on myöskin kansainvälisen lain loukkaamista unclos sopimuksen vastainen toimi. se on aivan anteeksi anteeksi mutta se osoittaa todellakin miten turkki ei ollenkaan piittaa tästä saaren yhdistämisestä. oli, oli tietysti selvä tietenkin että tämä neuvottelut katkaisivat Tietenkin äh, äh, olemme sen kreikkalaisen eri mieltä siitä, että nämä äh, hiilivetykaasuesiintymien kauppa pitää sopia jo etukäteen, koska sieltä monemmat osapuolet tulevat hyötymään sitten näistä mahdollisista löydöksistä. Ja ne pitää sitten ihan bona fide myöskin myöntää turkilaisille osapuolille. Tämä osa löydös saattaisi myöskin sitten edesauttaa kummankin osapuolen taloudellista kehittymistä ja saattaisi myöskin jouduttaa sitten jälleen yhdistämistä. Tämä olisi turkkialaisten osapuolta tietysti tällainen kädenojennus, jossa tämän Navtex-viestin perusivat ja ajatellaan, että EUn yhteislainsäädäntöä ja Turkkihan on luvannut noudattaa niitä ja se tavalla sitten myöskin 28 jäsenmaata tunnustetaan Kypros niiden joukossa. Kiitos. Sitten edustaja Van Balen, olkaa hyvä. E, puolesta arvoisa Kiitos, puhemies. ALDE-ryhmä haluaa ei suurentaa tätä ongelmaa, vaan pienentää sitä. Ja näin voimme tehdä vain kansainvälistä lakia noudattamalla. Yksinomainen talousvyöhyke on Kyproksen talousvyöhyke. Turkilla ei ole sinne mitään asiaa. Turkki voi tulla alueelle tekemään etsintöjä vain Kyproksen luvalla. Toki haluamme, että Kyproksen molemmat yhteisöt paitsi pääsevät asiasta sopimukseen, myös hyötyvät näistä luonnonvaroista. Euroopan parlamentin on kunnioitettava kansainvälistä lakia, ja tämä tarkoittaa sitä, että Turkki ei voi jatkaa toimiaan Kyproksen yksinomaisella talousvyöhykkeellä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi GUE NGL-ryhmän puolesta edustaja Zimmer. Ja Uh... Kiitos. Minä haluaisin äh, ryhmän nimessä äh, arvostella voimakkaasti tätä merenalaista tutkimustyötä täällä äh, talousalalla. Talous ja, ja pyytää sitä Turkkia perumaan nämä toimet. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta ollenkaan, kun Turkki loukkaa kansainvälistä merioikeutta. Erityisesti Kyproksen luoteisvesillä ei siellä etelä, eteläisillä vesillä tietenkään heillä ole mitään asiaa etsiä, eikä, eikä tietysti voi myöskään näitä mitään tällaisia vaatimuksiakaan tehnyt. On selkeä, että parlamentti lausuu tästä Tomeran kantansa niin, että turkkilaisille kollegoille, että et, ei tätä nyt sitä ihan maton alle lakaista noin vaan pureksimatta. Jos edellytetään tietenkin neuvotteluja tämän Kyproksen kriisin ratkaisemiseksi, ja nyt tämä, Turk, Turkki on tämän kriisin aiheuttanut, ja Turkki on myöskin sitä vastuussa siitä, että nämä neuvottelu, neuvottelut voidaan uudelleen aloittaa, aloittaa ja laukaista tämän kriisi väliaikaisesti Dimitris Christopsos on ehdottanut tällaista äh, jonkinlaista sopimusta tästä merialueesta. Tässähän on kysymys siitä, että että tämä äh, merivyöhyke, merialue on tällaisen yhteishallinnon alaisena. Ja samoin tämä sitten koskee mahdollisia kaasuesiintymiä, e-, mutta se, ne, ne, Eh, nekin sitten, kun tuonnepana katkaisi nämäkin neuvottelut. Siis me tarvitsemme aika nopeasti, ja parlamentti nyt on siinä tilanteessa, että, että parlamentti joutuu ottamaan aika tiukankin kannan Kyproksen kriisin ratkaisemiseksi. Sen, sen vuoksi me e, ehdot, e, ehdottomasti vaadimme Kypro, Turkissa, Kyproksessa olevan turkkilaisten e, joukkojen vetämistä, ja että saimme sitten kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun syntymään. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Scratch. vihreän ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. 13, puolitoista minuuttia. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani povjereniče Han, drage kolegice i kolege. Hyvä komission jäsen Han, hyvät kollegat. Minä toteaisin, että minua huolestuttavat nämä ongelmat, joita on syntynyt Kyproksen tasavallan yksinomaisella talousvyöhykkeellä ja jotka ovat estäneet rauhan aikansaamisen saarella perustuen Euroopan unionin perusarvoihin ja merioikeuteenkin perustuen. Minä kehottaisin, että saataisiin aika myönteisempi ilmapiiri molempien osalta hiiliveljen poraukset Kyproksen merellä on kaikkien yhteisöjen etujen mukaista, sekä Kyproksen että Turkin etujen mukaista. Tällä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia koko saarelle. Minä uskon, että tässä on hyvä perusta saada aikaan keskusteluja sopimuksista meidän täytyy luoda parempi tulevaisuus kaikille asukkaille, riippumatta uskonnollisista ja kulttuurisista eroista, joita on aina ollut ja jotka ovat Kyproksen rikkaus, koko Euroopan sivilisaation rikkaus. Neuvottelut ovat tärkeitä, jotta voidaan saada kaikki osapuolet mukaan. Se on koko unionille tärkeää. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi edustaja Afronte, minuutti. Kiitos puhemies. Nyt Kyproksessa halutaan taata myös energiaturvallisuus. Me haluamme Eurooppaa, joka on kansakuntien Eurooppa, jossa kaikki yhdistyvät. Euroopan täytyy merkittää henkilöiden yhteisöä, mutta täytyy tajuta, että täytyy sääntöjä noudattaa, joita olemme itselleen määränneet. Jos niitä muutetaan, tulee ristiriita. Kypros on saanut suojaa Euroopalta. Eilen julkaistiin tutkimus, jossa sanotaan, että 30 prosenttia on osamat, että Euroopan unionista vain haittaa heille ja haluavat päästä eroon. Tämä on hämmästyttävää. Kuitenkin se on jäsenvaltio, joka myös YK on merioikeusasiakirjan allekirjoittanut. Ja sitten Turkki on puolestaan halukas tulemaan tähän ja ei ole kuitenkaan yleissopimusta allekirjoittanut. Meillä on maa, joka on jakautunut kahteen ja on sotilaallisesti miehitetty. Ja nyt ei ole kyse siinä, että otetaan kantaa puolin tai toisin. Nyt on kyse siitä, että täytyy selkeästi selvittää tämä, että Euroopan unionilla on vain yksi ääni kaikkien jäsenvaltioiden nimissä. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro edustaja Sinadiukselle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. kirja Proedre, apoteli Eskosto στο Rouva puhemies, on häpeällistä, että Euroopan unioni kääntää katseensa Kyproksen tapahtumista. Siellä on ollut 40 vuotta Kyproksen tasavalta olemassa ja kaikki kansainväliset toimijat sen jättävät huomiotta. Ja sen tosiasian, että 30 prosenttia tästä alueesta Turkki on laittomasti vallannut Euroopan unionin aluetta. Tämä on häpeällistä täysin YK on julkilausuman vastaista julkilausuman ähm, lisäksi myöskin äh, meriyleissopimuksen vastaista. On mahdotonta ajatella, että tällä tavalla voidaan polkea itsenäisen valtion oikeuksia. Me olemme vastustaneet kaikkea sitä, mitä tähän asti on tapahtunut. Nämä Turkin toimet ovat hyökkäys Euroopan unionia vastaan. Turkki ei ole tehnyt mitään vetääkseen Barbaros-tutkimuslaivuensa ja eh, sotalaivuensa pois Kyproksen vesiltä, eikä se Kyprosta tunnusta. Turkki osoittaa tässä, mikä sen todellinen luonne on kun tarkastellaan myöskin sen kantaa kalifaattiin liittyen. On vihdoin aika käyttää puheenvuoromme. Puhuja keskeytettiin. Paljon kiitoksia. Edustaja Teokaaras, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, nyt on käsitelty hyvin tärkeitä Kyproksen liittyviä aiheita. Kiitokset, että nämä otetaan esiin. Toistaisin jälleen, että kyse on nyt siitä, että Turkki on laittomasti miehittänyt jo pitkään Kyproksen pohjoisosia. Lisäksi Turkki pyrkii nyt Kyproksen aluevesille. Kyproksen tasavallan. Meillä on päätöslauselmia, meillä on tuomioistuin päätöksiä. Kuitenkin komission jäsen pahoin pelkään, että meidän ei ole mahdollista vedota Turkkiin, koska Turkissa ei ymmärretä tällaisia vetoomuksia, vaikka sieltä lähetettäisiin aluksia meidän vesillemme. Meidän on tuomittava Turkki ja Turkin toimet ja meidän on lähdettävä poliittisiin ja taloudellisiin pakotteisiin jotta voidaan huolehtia siitä, että saadaan noudatettua sääntöjä, jotka koskevat Euroopan unionia. Turki lähtee luomaan muuria, joka on Berliinin muuria paljon voimakkaampi. Se puuttuu Euroopan unionin alueeseen. Tämä on nyt tunnustettava. Meidän on autettava Kyproksen tasavaltaa näinä vaikeina aikoina, jotta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 osoittavat huoltaan tilanteesta, jotta noudatettaisiin kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja olen mukana tämän allekirjoittajissa. Turkilaisille haluan sanoa, että komission jäsen Paanin rinnalla toimimme, kun hän vaatii, että estetään toimia, jotka lisäävät jännitteitä, mutta olen tyytyväinen, että komissaari puhui tänä, tänään Turkin EU-jäsenyysmahdollisuuksista ja syvemmistä suhteista EUn kanssa. Sitähän me täällä haluamme ja pahoittelen sitä, että muut ryhmät parlamentissa eivät ole ottaneet yhteiseen päätöslauselmaan sitä, että, että eivät halua tukea tätä kohtaa. Ja me, me haluamme myös sitoutua jatkuvasti siihen, että Kypros yhdennetään YK on erityisneuvonantajan ehdotuksen mukaisesti. Tässä on oikea ratkaisu ongelmana. Aina pyrin toimimaan solidaarisesti Turkilla. äh, kyproslaisten kollegoiden suuntaan, mutta kuitenkin tiedän, että ei pidä heikentää mahdollisuuksia sovinnolle, lisätä luottamusta molemmin puolin ja tunnustaa, että voi olla vain diplomaattinen neuvoteltu ratkaisu sekä tähän kriisiin samoin kuin pitkäaikaiseen saaren jakoon. Uskon, että kaupallinen toiminta, talous ja tässä tapauksessa hiilivety eh, kysymys voisi olla iso mahdollisuus molemmille osapuolille auttaa kriisin ratkaisussa ja vetoan kaikkiin kollegoihin, että tukisivat näitä kannanottoja, jotta parlamentti tukisi meidän tarkistuksiamme. Tässä on kyseessä provokaatio ja Euroopan parlamentin pitäisi osoittaa itsekuria ja hyväksyä teksti, joka ei edelleen provosoi, vaan rohkaisee vähentämään jännitteitä ja näin tukee kaikkien intressejä. Kiitos. Kiitos oikein paljon, kollega Van yksi minuutti. Very much, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me kaikki haluaisimme nähdä ratkaisun Kyproksen ongelmaan. Molemmat puolet ovat epäilemättä vastuussa jonkin verran nykyisestä tilanteesta. Mutta suoraan sanottuna ei auta, kun pyrimme neuvottelut aloittamaan, tehdä tällainen toispuolinen päätöslauselma, joka syyttää vain Turkkia ja Kyproksen turkkilaisia, eikä sekään auta, että komission jäsen puhuu näin kuin hän puhui tässä alkupuheenvuorossaan. Kuunteleeko hän nyt minua? Ei hän taida kuunnella minua. Kiitoksia. Hiljattaiset syyt tälle umpikujalle vuoden 2004 tapahtumat. Tuolloin Kypros liittyi Euroopan unioniin ja vält- välittömästi jumiutti kaiken edistymisen erityisesti huolimatta niistä sitoumuksista, joita se oli kuukautta aikaisemmin tehnyt Euroopan unionin neuvostolle Kyproksen pohjoisosan ratkaisun suhteen. Ellei näin ole taas toimittu, meillä olisi ratkaisu lähempänä tänään. Kollega Van Orden, otatteko vastaan kysymyksen? Vasikoilius kollegalta. Olkaa hyvä. δεν θα πω ότι ο κύριος Βανόρτεν είναι προκλητικός, αλλά θα κρίνω ότι είναι από άγνοια. En halua ollenkaan sanoa, että edustaja Fenorden on puhunut provokatiivisesti, mutta kysymys kuitenkin. Luitteko sopimuksen Kristofiasin ja Taletin välillä, jossa sanotaan, että kaikki nämä kuuluvat Kyprokselle federaationa – Tällainen sopimus muuten on olemassa. Ja tässä sopimuksessa hyvin selkeästi todetaan, minkälainen jako tulisi toteuttaa. Siellä on ihan prosenttiluvut. Eli tällaiset tiedot olisi varmasti hyvä hankkia itselleen ennen kuin täällä käyttää puheenvuoroa. Uh, Kuten kollega uskoakseni ähm, ystäväni hyvin tietää, minä mielelläni tarkastelen yksityiskohtaisesti kaikkia näitä kysymyksiä ja sanoisin, että mitkään näistä ongelmista. Eihän tämä nyt ole ollut mikään keskustelu edes tänä iltana. Tämä on yksipuolista Pohjois-Kyproksen ja Turkin kannan kritisointi. Jos me haluamme jotakin edistystä saada aikaan saaren yhdistämisen suhteen, kuten kaikki varmasti haluamme, ainut ratkaisu, jonka tiedämme, on sellainen, joka ottaa huomioon molempien yhteisöjen intressit ja huolet saarella. Tämä liittyy juuri siihen, mistä puhuin. Vuoden 2004 tapahtumat, siitä pitää päästä nyt yli. Meidän pitää yleisemmin sympaattisilla sanoilla käydä keskustelua ja ymmärtää myöskin turkkilaiskyproksen kyproksen laisten kanta. Kiitos paljon kollega Fanorden. Nyt on paljon kysymyksiä. Kovasti pahoittelen, kun tänään iltapäivällä Meillä oli keskusteluja, joita ei ollut suunniteltu ja olemme kovasti myöhässä. Ja meillä on vielä yksi varapuhemies, joka tulee tänne, mutta jos haluamme, että hän saa tämän päätöksen ennen puolta yötä, meidän pitää olla vähän tiukempana. Jos edustaja Van Orden teille sopii, hyväksyn vielä yhden kysymyksen. Laajem, seuraavien puheenvuorojen jälkeen sallin ainoastaan yhden kysymyksen. Olkaa hyvä kollega. Mr. Van Orden, Herra Van Orden, varsin usein te syytätte Kreikan Kyproksen kreikkalaisia, koska he hylkäsivät tämän 2004 sopimuksen. Nytkin teitte epäsuoraan näin. Tiedättekö te, että Kyproksen turkaiset jättivät hyväksymättä tämän sopimuksen myös, eivät vain Kyproksen turkaiset. Nämä olivat turkkilaisia siirtolaisia, jotka äänestivät Annanin ähm, suunnitelman puolesta, vain, vain he. Puhemies, ei minä tätä Annanin suunnitelmaa maininnut. Puhuin vuoden 2004 tapahtumista ja viittasin erityisesti lupaukseen, jonka Euroopan neuvosto teki vuonna 2004, jotta tämä saaren jako päättyisi ja kuukautta myöhemmin kaikki vesittyi ja hyvin vähän edistystä on saatu aikaan sen jälkeen. Välillä me saamme toivon pilkahduksia vaikuttaa siltä, että ehkäpä nyt olisi toivoa, mutta sitten esteitä taas ilmenee. Meidän pitää päästä tästä yli niin, että kunnioitamme molempien yhteisöjen intressejä. Kiitos paljon, kollega Fernanden. Pyytäisin pitämään myös puheenjohtajasta kiinni tässä vertaisuuden nimissä. Kusun yksi minuutti. Gracias, Kiitoksia puhemies. Toista kertaa tässä täysistunnossa puhun rikkomuksista, joihin Turkki on syyllistynyt, mutta tällä kertaa ei ole kyse terrorismin rahoittamisesta tai mistä, että pyritään epävakauttamaan lähitä. Tällä kertaa puhumme uhista Turkista, EU-jäsenvaltiota kohtaan, Kyprosta kohtaan. Nämä Turkin uh-, uhat, sehän on siis EU-ehdokkuus rikas maa. Ne uhkaavat koko EUta, meitä kaikkia. Turkkilaiset alukset talousalueella, siis aluevesillä, Kyproksen aluevesillä ja alus, jotka toimii niin laittomalla tavalla alueella, rikkoo näin kansainvälistä oikeutta vastaan, merioikeutta vastaan, YK yleissopimusta koskien merioikeutta. Korkea edustajan täytyy vaatia, että lopetetaan Kyproksen miehittäminen tuomita jatkuvat väkivaltaisuudet ja rikkomukset kansainvälisessä oikeudessa mukaan lukien voidaan keskeyttää jäsenyysneuvottelut. Kiitos paljon, hyvä kollega. Seuraavana kollega Castaldo. Presidente, gentile komissario. Kiitos puhemies, komission jäsen. En oikein todellakaan ymmärrä Turkia. Mahtava maa, joka on pyrkinyt EUn jäseneksi 30 vuoden ajan. Voisimme kiitellä edistystä tai puhua siitä, miten paljon taloudellista tukea Turkille on annettu, mutta ei, vaan pitää valitella sitä, miten someen suhtaudutaan. Ja sitten Kavanen tuhot ja sitten se, että puututaan Kyproksen talousalueeseen. Mille tielle Turkki tässä on nyt lähtenyt? Ei tässä ole kyse ainoastaan hiilivedyn voittamisesta välimereltä, vaan tässä on kyse suurista kysymyksistä siitä, että on tuhottu nyt Pohjois-Kyproksen ja Kyproksen tasavallan väliset neuvottelut. Nyt pitäisi pyrkiä auttamaan siihen, että osapuolet – tekevät yhteistyötä, antavat mahdollisuuden kaikille kyproslaisille neuvotteluihin rauhanomaisesti. Tekoja tarvitaan, jos EUn jäseneksi haluaa ainoastaan puhetta. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega. Seuraavana kollega Ferranda. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin kiittää herra Junckeria tästä keskustelusta. Me olemme lähestulkoon kaksi tuntia nyt myöhässä. Hän lähti illalliselle ja me teemme töitä tärkeän kysymyksen parissa. Mikä ongelma tänä iltana on? Onko ongelma Turkki vai herra Juncker? Komission sijasta haluaisin vain yhden asian sanoa. Meillä on Kypros esityslistalla tänä iltana, mutta emme ole koskaan tehneet Kyprosen eteen mitään. Ei tämä itkeminen auta. Meidän pitää tehdä enemmän, jotta saisimme edistystä aikaan. Kaikkein tärkein tässä on se, että me tuemme tasapuolisia, oikeudenmukaisia itsenäisten valtioiden välisiä kansainvälisiä suhteita. Luonnollisesti kuulemme, että eksklusiivisia taloudellisia alueita, jotka ovat välittömässä merialueen läheisyydessä, halutaan puolustaa, mutta niiden, niitä täytyy kaikkien kunnioittaa, myöskin Turkin, vaikka Turkki ei olisi yleisopimuksessa mukana. Nykyisin Kyproksen tila on, puhe keskeytettiin. Es folgt Herr Kollege. Seuraavana kollega Kefalogianis. Η τουρκική επιθετικότητα στην αποκλειστική οικονομία. Kiitos, arvoisa puhemies. Turkin provokaatiot Kyproksen talousalueella hyvin selkeästi rikkovat Euroopan unionin jäsenvaltion koskemattomuutta ja kansainvälistä merioikeussopimusta. Turkin on pidettävä kiinni periaatteista, jotka liittyvät hyviin naapuruussuhteisiin. Nyt on huolehdittava siitä, ettei lisää kiistaa kansainvälisesti synne. Se, että rikotaan UNCLOS-sopimusta suhteessa yhteen EUn jäsenvaltioon, että rikotaan tällaista sopimusta, sitä ei ole vielä allekirjoitettu, mutta kuitenkin Turkin on kunnioitettava kaikkia jäsenvaltioita. Tämä koskee sekä maaperää että tätä talousaluetta, jotka ovat Euroopan unionin aluetta molemmat. Kiitos. Kiitos paljon, kollega Kefaloganis. Seuraavana edustaja Piri, puolitoista minuuttia. Anteeksi, hetkinen. Hetkinen vielä. Kollega Dartmoor, onko teillä kysymys? niin hyväksyttekö sen kortin? Pite. Olkaa hyvä. Sorry, uh, Mr. Chairman, thank, Mr. Chairman. Puhemies, kiitoksia. Herra Valkanis, te varsin hi- hienosti puhuitte Turkin rikkomuksista Kyprosta kohtaan, merioikeutta vastaan todennäköisesti tiedätte, että EU on maksanut yli 900 miljoonaa euroa vuodessa, kun on valmistettu eh, Turkin, Turkin jäsenyyteen. Ja samat summat on määrätty tulevaksi viideksi vuodeksi. Puoletteko, että nä- tällaista maksamista jatketaan, jos Turkki jatkossakin puhuja keskeytettiin? Kiitos paljon kollega Gartmar. Kefalogianis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Totta kai vastustan sitä, että näitä varoja maksetaan edelleen, mutta kollegan on samalla ymmärrettävä se, että nämä eivät ole aiheita, joista voimme keskustella täällä Euroopan parlamentissa. Sopimuksia emme voi muuttaa valitettavasti ainoastaan neuvosta. Kiitos oikein paljon, Kefalogiannis. Nyt kollega Piri, olkaa hyvä. Eight months ago, this house... Kahdeksan kuukautta sitten täällä parlamentissa tervehdittiin hyviä edistysaskelia Kyproksella yhteinen lausunto Kyproksen kreikkalaisten ja turkkilaisten eh, yhteisöjen edustajien välillä oli askel kohti saaren yhdistämistä ja tämä vaikutti siltä, että voisimme päästä kattavaan eh, ratkaisuun. Nyt eh, Turkin aluksi on mm, Kyproksen vesillä ja me olemme nyt menettäneet tämän kahdeksan kuukautta sitten koetun liikevoiman täysin. Tällä on vakavia seurauksia ei vain ihmisille, jotka asuvat saarella, mutta myöskin negatiivisia vaikutuksia koko alueelle. Itä-Välimeri tarvitsee kaikkein eniten tällä hetkellä toivon pilkahdusta. Kaikkien pitäisi toimia pitäen tämä vastuu mielessä. Turkin täytyy kunnioittaa Kyproksen talousalueita, niiden itsenäisyyttä ei voida asettaa kyseenalaiseksi. On myöskin tärkeää korostaa sitä, että ehdollisuutta voidaan käyttää molempien yhteisöjen eh, eduksi, jotta molemmat voisivat kaasun viennistä saarella hyötyä. Neuvotteluaikataulu kattavalle ratkaisulle on tuloillaan. YK on edustaja herra Aida on tässä työssä mukana päätöslauselmassa kahdeksan kuukautta sitten molempien yhteisöjen johtajat sitoutuvat siihen, eivät syyttelisi toisiaan. Kyproksen kansa tarvitsee nyt tämän sitoumuksen kunnioittamista. Kiitos. Kiitos paljon kollega Piri. Seuraavana kollega Marias, olkaa hyvä. Puhemies. Turkki on vallannut Kyproksen laittomasti ja miehittää 35 prosenttia sen alueesta. Nyt näemme, että rikotaan myös kansainvälistä oikeutta ja laittomia seismisiä tutkimuksia tehdään talousalueella ja Kyproksen aluevesillä. Joten täytyy ryhtyä vakaviin toimiin, jotta voidaan lopettaa tällainen vihamielinen toiminta, jota Turkki harjoittaa koska Kypros on EU-jäsenvaltio ja meidän täytyy pystyä selittämään Turkille, että Kyproksen suvereni oikeus on tehdä sopimuksia, mitä tulee hiilivetyjen hyödyntämisen omalla alueellaan. Me haluamme, että vedet, vaadimme myös, että miehitysjoukot vedetään pois ja pitää vedota Turkkiin, että se noudattaa kansallista oikeutta ja lopettaa laittoman toimintansa ja uhkailunsa mitä tahansa EU-jäsenvaltiota vasta- kohtaan. Lopuksi Turkin pitää lopettaa sellainen toiminta, jolla se kyseenalaistaa Kyproksen oikeuden hyödyntää, etsiä hiilivety- ja kaasuilmentymiä omalla alueellaan. Kiitos seuraavana kollega Sakorafa. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Euroopan unionin pitäisi noudattaa kansainvälistä oikeutta. Nyt käydään jäsenyysneuvotteluita sellaisen jäsenvaltion kanssa, joka miehittää suurta osaa EUn jäsenvaltiosta. Nyt nähdään, miten taloudelliset intressit ovat törmäyskurssilla ja näin joudutaan traagiseen tilanteeseen, jossa olemme nyt. Nyt ei neuvotella, nyt pyritään pakottamaan jotain tuloksia, ei noudateta Annanin suunnitelmia. Nyt puhutaan siitä, että ei pitäisi lähteä kärjistämään tilannetta, mutta hyvät kollegat, meidän on huolehdittava siitä, ettei synny väärinkäsityksiä. Meidän on tuomittava tiukasti Turkin toimet. Kyse on sitä, että uhataan EUn kansalaisia, uhataan energiansaannin turvaamista. Nyt on pyrittävä siihen, että saadaan rauhanomainen ratkaisu. Puhuja keskeytetään. Kiitos. Seuraavaksi minuutti kollega Papadakis. Kreikan kommunistipuolue tukee Kyproksen kansaa ja tukee Kyproksen taistelua yhtenäisen itsenäisen valtion puolesta. Euroopan unioni ei ole tuominnut Turkin miehitystä Kyproksen alueella eikä Turkin rikkomuksia. Ja NATO suosittelee uhmakkaasti kaikkia osapuolia hillitsemään itseään. Kommunistinen puolue Kreikassa tuomitsee nämä toimet. Ne ovat täysin kaikki kaikkien päätöslauselmien vastaisia niiden, jotka pyrkivät ähm, äh, jaettuun ratkaisuun ja resurssien jakoon. Turkin vaateet ovat mahdottomia hyväksyä, ne uhkaavat sekä Kreikan että Kyproksen itsenäisyyttä. Kiitos paljon kollega. Seuraavana kollega Gardini yksi minuutti. Presidente. Kiitos arvoisa puhemies. Me olemme todella huolestuttavassa tilanteessa, kuten monet kollegat ovat jo sanoneet. Kyse on yksipuolisesta uhkailusta, jota Turkki kohdistaa Kyproksen, Kyproksen oikeuksiin omalla talousvyöhykkeellään. Nyt on huomattava, että on velvoite kansainvälisen oikeuden mukaan olla uhkaamatta EUn jäsenvaltiota. Samalla on ajateltava, miten näin voi toimia maa, joka pyrkii EUn jäseneksi. Turkille on annettava selkeä viesti. Turkin on otettava tämän parlamentin kanta huomioon. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että on aivan oikein se, mitä edustaja Tokaris sanoi. Me olemme kovasti vaienneet tässä kysymyksessä. Me emme ole tukeneet riittävästi kyproslaisia. Me tarvitsemme neuvotteluita vuoropuhelua. Kiitos kollega Gardini. Seuraavana kollega Mavrides. Vain muutama tunti sitten juhlimme täällä Berliinin muurin kaatumista, mutta nyt EU:ssa käydään toisenlaista sotaa jota Turkin armeija käy, ja se todellakin jakaa kansaa. Kyproksen tasavalta yrittää rauhanomaisesti lopet, vetää alas tällaisen muurin ja haluaa seurata laillisuussääntöjä, joita me sovellamme täällä EU-ssa, e mukaan lukien merioikeus. EU Sopimuksia on tehty Israelin, Libanonin ja Egyptin kanssa koskien aluevyöhykkeen rajoittamista niin, että voidaan etsiä öljyä, kaasua, joka voisi kovastikin hyödyttää Euroopan unionia. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti Erdoganille ja Turkille. Sen, heidän pitää lopettaa kaikki tutkimukset ja tutkimusalueet aluevesillä. Jos ei noudata näitä sääntöjä, perussääntöjä EUkaan ei pysty toimimaan. Ja lopuksi Turkin tehtävä tässä on toimia. Kiitos kollega Mavrides. Seuraavana kollega Sommer, minuutti. Arvoisa puhemies, Turkki pohtii uutta EU-strategiaa ja uutta kansallista toimintasuunnitelmaa, mutta onko tämä nyt sitä uutta Turkkia? Nyt provosoidaan jälleen kerran Kyproksen tasavalta ja näin koko EUta. Jälleen kerran halutaan osoittaa valtaa. Kyllä halutaan rahaa offshore-toiminnasta. No ei kukaan tätä vastusta, ainoastaan sitä kautta kuitenkin, että lähdetään neuvottelupöytään – ja antaa jotain periksi niin kuin eteläisen Kyproksen pitää myös. Tämä ei kuitenkaan passaa nyt Turkille, eikä myöskään se, että muut maat ovat mukana siellä, esimerkiksi Israel. Tämäkään ei oikein sovi Turkille. Ja tämä on hyvä pohja maalle olla jatkamatta neuvotteluita – ja pyrkiä käyttämään hyväkseen tätä aluetta ja jälleen sitten syytellään Kyprosta Euroopan unionia. Tällaista emme voi sallia. Meidän pitää olla tiukkana. Suhteemme vaatii sitä, että voidaan sanoa myös tiukasti oma mielipide. Kiitos. Kiitos paljon kollega Sommer. Seuraavana Papadakis, minuutti. Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies. Turkin liike laittomasti toimia ähm, Euroopan rajojen sisäpuolella on kansainvälisen oikeuden rikkomus. Onko meillä nyt oikeusvaltion periaate vallalla vai ei? Euroopan unioni kääntää katseensa pois tästä rikkeestä. Kuinka voimme antaa ehdokas maan tällä tavoin pilkata Euroopan unionia. Me haluaisimme Turkin Euroopan unionin jäseneksi, mutta emme voi se ei voi kääntää selkäänsä eurooppalaisille periaatteille ja arvoille. Tämä ehdokasmaa pyrkii saamaan meiltä kaikilta hyväksyntämme, jotta se voisi ehdokasprosessia jatkaa. Kuka tietää, kuinka pitkälle se voisi mennä toimissaan? Miksi me emme kohdista Turkkiin sanktioita. Sehän siirtyy kauemmaksi Euroopan unionista ja sen arvoista. Kiitos paljon, kollega Papadakis. Seuraavana minuutiksi saa puheenvuoron edustaja Pred. Kiitoksia puhemies. Paljon tästä asiasta on jo sanottu, eikä mielestäni niin paljon pitäisi edes puhua. Kaikkein tärkeintä on nyt, että Turkki, NATO-maa, läheinen kumppani EUlle ja meidän ehdokasmaamme – sen pitää toimia vastuullisesti ja välttää yksipuolista toimintaa. Ei voida mitenkään hyväksyä, mitä se nyt tekee, siis Turkki. Haluaisin viitata siihen, mitä herra Mavrides äsken sanoi. Hän vertasi Turkin Kyproksen konfliktia kylmään sotaan. No ei nyt menetä suhteellisuuden tajua, ei ole mitään yhteistä kylmän sodan ja tämän konfliktin välillä – joka koskee Turkkia ja Kyprosta. Olin tänään aivan hämmentynyt nähdessäni, että kun keskusteltiin Berliinin muurin vuosipäivästä, kaikkein pisin puheenvuoro tuli kommunistin suusta. Minä itse tulen entistä kommunistista maasta mielestäni. Tämä tahraa tavallaan ihmisten muista, jotka kuolivat kommunismin aikana puhuja keskeyttää. Kiitos. Seuraavana kollega Kali. Hyvä puhemies, Berliinin muurin kaatuminen, kuten monet sanovat, saavutettiin solidaarisuudella eikä aseilla. Tämä perustui terveeseen järkeen. Eh, Nikosia on viimeinen jaettu pääkaupunki Euroopassa. Se on miehityksen alla. Meidän solidaarisuutemme Kyprosta kohtaan sen pitäisi taata, että Kypros voi käyttää itsenäisen valtion oikeuksia, kuten kaikki muutkin Euroopan unionin valtiot kansainvälisen oikeuden mukaisesti, sillä ellei näin ole, en ymmärrä minkälainen unioni tämä on. Minkälainen unioni tämä on, ellemme me voi tämän tyyppistä rikkomusta päättää kansainvälisen oikeuden avulla. Turkki asettaa itsensä marginaaliin. Meidän tulee puhua yhdellä äänellä Euroopan parlamentissa. Me emme voi myöskään nauttia Euroopan unionista, ellei meillä ole yhteisiä rajoja. Meidän täytyy olla rohkeita ja puolustaa näitä rajoja ja yhtenäisyyttä aina kun nämä asiat ovat uhattuina. Tämä on nyt Kypros tänään, mutta voisi olla Baltian maat huomenna. Kiitos. Seuraavaksi minuutti. Kiitos puhemies. Tämä tilanne muistuttaa meitä kysymyksestä, joka on aina esillä, että vierasmaa miehittää EUn jäsenvaltiota. Turkin toimet voidaan vain nähdä uhkana Kyproksen taloudelliselle hyvinvoinnille. Tässä selkeästi rikotaan ei ainoastaan kansainvälistä oikeutta, vaan YK on yleissopimusta ja merioikeusyleissopimusta, jonka kautta haluttiin estää tällaiset toimet ja huolehtia laista ja järjestyksestä – erityisesti siitä, että voidaan huolehtia siitä, että mailla on omat aluevetensä. Turkki on monet kerrat jättänyt huomiotta Kyproksen tasavallan oikeutuksen, ja tämä voidaan nähdä vain lisäyrityksenä uhata Kyproksen tasavallan olemassaoloa. Minä haluan tuomita Turkin jatkuvat toimet. Kiitos. Kiitos oikein paljon kollega. Seuraavana kollega Kirkos. Kirje Proedri, kirje Pitrope. Puhemies, arvoisa komission jäsen. Barbados-tutkimusalus tuli laittomasti Kyproksen aluevyöhykkeelle tekemään tutkimuksia. Näin väitettiin. Hallitus Turkissa yrittää tehdä valtiostaan uuden ottomaanivaltion joka edustaa islamia. Ainoa tapa toimia tässä tilanteessa on tehdä jotakin sille, mitä Turkki tekee. Kyproksen talousvyöhykkeellä. He ovat toimineet useilla rintamilla Kovanissa olet, ovat liirtaleet Armenian kanssa, mutta vetoamme tänään Turkin hallitukseen ja siihen, että välittömästi vedettäisiin kyseiset alukset aluevesiltä pois. Tarkoituksena täytyy olla uudestaan keskeyttyneiden neuvottelun jatkaminen, jotta löydetään ratkaisu YK suunnitelman mukaisesti kahdelle yhteisölle Kyproksen saarella. Kiitos. Kiitos paljon Kalina Kirkos. Puolitoista minuuttia. Kolik Vosenberg. Meipä. Kiitos paljon, kirja Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Haan ähm, eilen yhteisparlamentaarisessa kokouksessa Euroopan unionin ja Turkin välillä äh, todettiin, että Kyproksen talousvyöhykettä Turkki loukkasi ja tästä keskusteltiin pitkällisesti. Äh, Mykonoksen saaren kohdalla. Turkki on myöskin rikkonut Kreikan ilmatilaa. Jälleen kerran se rikkoo yhteisön akiita merioikeutta ja kansainvälistä oikeutta, eikä tunnusta Kyproksen tasavaltaa, eikä kunnioita Euroopan unionin perheeseen kuuluvia jäsenmaita. Aikaisemmin mainitsitte, että odotatte Turkin hillitsevän käytöstä, mutta mihin asti me tätä odotamme? Kiitos paljon, kollega Vosenberg. Frau Kollegin Vosenberg, gestatten Sie... Kollega Vosenberg, sallitteko kysymyksen kollega Kaililta? Bitte, Frau Kollegin Kaili. Kollega Kaili, olkaa hyvä. Kirja Vosenberg, επικαλούμε και την ιδιότητά σας Kiitos. Kollega, tehän olette asianajaja ja haluaisin tässä mielessä kysyä teiltä, oletteko sitä mieltä, että Euroopan parlamentin suvaitsevaisuus ja se, ettei ole selkeästi tuomittu näitä toimia, voisi olla ennakkotapaus. Ennakkotapaus, jota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää tänään Kypros, huomenna ehkä Baltiamat ja yli, huomenna ehkä Suomi. Kiitos kollega Kaili. Olkaa hyvä. Αναμφίβολα είδα την παρατήρησή σας και την εισήγησή σας και συμφωνώ με αυτήν. Olen täysin samaa mieltä äh, siinä, mitä te aikaisemmin sanoitte. Tämä tosiasia, että maa pyrkii Euroopan unionin jäseneksi pääsemään, mutta ei kuitenkaan kunnioita kansainvälistä oikeuttaan jotakin, mitä, minkä pitäisi todellakin muuttaa meidän kantaamme niin, että lausuntomme ja päätöslauselmamme osoittaisivat sen. Sen sijaan, että me tee mitään, meidän tulee olla selväsanaisempia, sitoutuneempia ja vahvempia tämän Turkin ehdokasmenettelyn kanssa. Kiitos, kollega Pejon minuutti. Euh, Puhemies, arvoisa komission jäsen, mikä pettymys 2014 vuoden toiveiden jälkeen tietysti pitää selkeästi eu ottaa kantaa. Tietysti meidän pitää tiukasti tuomita kansainvälisen oikeuden rikkomukset ja tällainen selkeä vihamielisyys jäsenvaltiota kohtaan. Samanaikaisesti minä tuen todellakin sitä, mitä komission jäsen täällä sanoi. Meidän ei pidä puhua kylmästä sodasta, vaan pitää pää kylmänä ja ajatella, että Turkin suhteen meidän pitää pyytää selvennyksiä siltä, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän pitäisi sanoa suoraan rehellisesti, että me haluamme, että Turkki voisi liittyä EU-hun ja syventää tätä kautta neuvotteluita. Sen sijaan, että myrkytetään tilannetta kaikenlaisilla julkilausumilla ja tätä tilannetta, niin mielestäni pitää pyrkiä rauhoittamaan tilannetta, pitää kiinni kansallista oikeusta ja antaa pitää kiinni mahdollisuudesta, siitä mahdollisuudesta, että Turkki voi liittyä EU-hun. Kiitos paljon kollega Peijo. Onko tuo kysymys vai haluatteko puhua ilman puhujalistaa käytävässä keskustelussa? Catch the eye, niinkö? Kysymys? Kysymys, niinkö? Sallitteko kollegalta kysymyksen? Kollega Peijon. Olkaa hyvä. E, ačiū pirmininkė. E, norėjau paklausti. Puhemies, minä haluaisin kysyä kollegalta, kun Euroopan turvallisuus on riippuvaista Naton toimesta ja Turkki on NATO-maa, miten jos Turkki ei noudata kansainvälistä oikeutta, eikö Naton puolelta pitäisi tulla sanktioita? Ja kollega Pion. Kollega Pion. Hyvä kollega, kukaan täällä. Ja tämä joskus vähän näkyy keskustelussa. Kukaan ei kiellä sitä, että joku pitäisi noudattaa kansainvälistä oikeutta, niinhän minäkin sanon, mutta varmasti teitäkin kiinnostaa koko alueen tilanne ja te tiedätte, mikä on Turkin strateginen kanta ja mitä mistä voimmekin olla huolissamme, mitä tulee tietynlaiseen asenteeseen Turkissa viime aikoina, erityisesti mitä tulee konflikteihin Irakissa ja Syyriassa, joten minä uskon toisaalta pitää tiukasti tuomita, erittäin tiukasti tämä ja samanaikaisesti pohtia sitä, että meidän pitää pitää kiinni vuoropuhelusta Turkin kanssa edelleenkin. Kiitos, kollega Pejon. Menettelyimän puhujalistaa seuraavana. En voi sallia enempää kuin viisi kollegaa. Kollega Spiraki ensin. Frau Kollegin Spiraki. Edustaja Spiraki. Mikrofon. Ah. Is it working or not? Yes, now. Toimiko tämä nyt? Kiitos. Kiitos puhemies. Minä haluaisin sanoa pari asiaa. Vuonna 2004 olimme kaikki varmoja siitä, että Turkki haluaa ehdokasmaaksi. Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että poliittinen johto toimii tällä tapaa. Ja vuonna 2014 olemmeko vielä varmoja siitä, että Turkki haluaa olla ehdokasmaa? Esimerkki ainoastaan, jos ajatellaan, että kymmenen vuotta neuvotteluiden aloittamisen jälkeenkin vielä jätetään kunnioittamatta Kyproksen aluetta, ei kunnioiteta sen talousvyöhykettä, joka on omaan Kyproksen tasavallan talousvyöhykettä. Haluaako Turkki todella EUn jäseneksi? Onko tässä jotain muita mahdollisuuksia nyt kuin päätöslausema, että voidaan selkeä viesti antaa Turkille siitä – miten ehdokasmaan tulisi toimia. Silloin on kyllä kunnioitettava kansainvälistä oikeutta. Voimmeko edelleen antaa taloudellista tukea tällaiselle maalle? Kiitos, kollega Spiraki. Seuraavana kollega Zambaski. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat, se mitä Turkki tänään tällä hetkellä tekee kansainvälisen oikeuden rikkoen osoittaa, mikä Turkin asenne on. Turkin toiminta on erittäin huolestuttavaa. Se koskee lähestulkoon kaikkia maita alueella. Voisin muistuttaa Turkin toimista Israelia vastaan ja sen Bulgariaan ja Kreikkaan kohdistuneista provokatiivisista toimista. Minä en usko, että Turkki aikoo jatkaa Euroopan unionin ehdokasmaan tiellä. Sen nykyinen toiminta ei ole esimerkillistä eurooppalaisen maan toimintaa. Se on aggressiivista toimintaa. Vetoan kaikkiin teihin, meidän tulee korkeammalla tasolla korostaa, että tällainen aggressiivinen toiminta pitää päättää. Kiitos paljon, kollega Trambaski. Kollega Wikström. Tack, herr talman. Kiitos puhemies. Kyproksen tasavallan yksinomainen oikeus toimia omalla talousvyöhykkeellään on tullut provosoitua nyt Turkin puolelta. Turkki on rikkonut kansainvälistä oikeutta monin tavoin. Nyt tarvitaan eurooppalaista solidaarisuutta juuri täällä tänään meidän kaikkien täällä parlamentissa kansanedustajina täytyy yhdellä äänellä selkeästi tuoda esiin se, että me tuomitsemme Turkin miehityksen ja toimet. Toisaalta meidän on vaadittava, että Turkki heti vetäytyy kaikki muu uhkaa turvallisuutta, ei ainoastaan Kyproksen tasavallan turvallisuutta, vaan koko unionin turvallisuutta. Uhkaa kaikkia meitä EUn kansalaisia. Tämä on otettava huomioon. Kiitos paljon, kollega Wikström. Seuraavana edustaja Viekas. Eh, começo por eh, manifestar mais uma vez em nome de uma Puhemies, haluaisin alussa sanoa jälleen kerran oman puolen nimissä, että solidaarisuutta tunnemme Kyproksen kansaa kohtaan, joka elää, on elänyt vuodesta 1974 Turkin miehittämänä silloin, kun Turkin valtasi ja pohjois ja tappoi tuhansia ihmisiä, eikä ole saanut rangaistusta teostaan tähän päivään saakka. Mikään muu valtio kuin Turkki ei ole tunnustanut Pohjois-Kyproksen tasavaltaa EU varsin nopeasti seuraa USA Naton jäljellä, mutta sillä on vain uskaita sanoja silloin, kun on rikottu yhden jäsenvaltioiden suverenuutta vastaan. Toivon, tällä kertaa EU menee pidemmälle ja asettaa pakotteita Turkille. Tämä tulee myötä vaikuttamaan rauhanneuvotteluun, jotka, joilla pyritään yhdistämään saari. Kiitos paljon, kollega Viegas menettelyn lopuksi kollega Gletsas. Herra puhemies, me emme puhu Turkin provokaatiosta. Se on tullut Kyproksen talousvyöhykkeelle. Se on jo tehnyt näin meidän kantamme siihen, mitä Turkki tekee, liittyy myöskin siihen tosiasiaan, että Turkki on NATO-maa, Ellei Turkki olisi NATO-maa, me olisimme reagoineet melkoisen toisenlaisella tavalla. Puhun yleisesti ottaen Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista. Minä pohdin seuraavaa, jos Turkki tekisi jotakin tällaista Italiassa tai Ranskassa tai Espanjassa, olisimmeko me tällaisen samanlaisen asenteen omaksuneet? Miksi meillä on kahdet eri standardit? Tuomitsen tämän täysin Euroopan unionin ja komission. Näin annamme Turkille anteeksi kaiken, koska se on ehdokasmaa. Kiitos edustaja Lietsos, seuraavan komission jäsen Haan. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet. Kiitos, että sain osallistua tämän päivän keskusteluun. Kiitos arvokkaista puheenvuoroistanne. On aivan totta, että on hyvä käyttää tilaisuus hyväkseen, jotta voimme tuoda huolemme esiin todesta tapahtumien kuluista ja viitataan siihen, mitä oikeuksia jäsenvaltioilla on ja mitä velvollisuuksia Turkilla. Hyvin selkeästi tämä viesti on esitettävä hyvin tiukasti ja oltava yhteistyössä, jotta saadaan aikaan tuloksia. Selkeästi on nähtävä, että tarvitsemme tietä eteenpäin. Itäinen välimeri on hauraassa geopoliittisessa tilanteessa – ja meidän kaikkien etujen mukaista on se, että liennytetään siellä alueella. Kyproksen kysymyksessä on saatava aikaan tuloksia. Aikaisemmin tänä vuonna kuultiin paljon tukea Kyproksen neuvotteluiden uudelleen aloitukselle ja me olemme sanoneet, että olemme valmiita auttamaan. Nyt meidän on tarpeen puhea, pu, puhua ja tukea edelleen YK erityislähettiläs Aidea – saada kaikki osapuolet neuvottelupöydän ääreen. Nyt todella on kiireellistä löytää sopiva vastaus ja antaa tukea molemmille yhteisöille. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon komission jäsen Haan. Tämän keskustelun lopuksi